Pan przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Witam. Avaan istunnon. Tervetuloa kaikki, jotka olette salissa. Eh, tiedonanto. 16. huhtikuuta 2009 oikeusasiassa valikunnalle esitin ehdotuksen immuniteetin poittamisesta edustaja Mitrasovilta. Puolan viranomaiset ovat tätä hänen asian ajansa välityksellä vaatineet. Oikeastaan valikunta sitten minulle ilmoitti, että ottaen huomioon parlamentin päätöslauselman päivämäärältä 24. huhtikuuta 2009 tämän puolen porallisen jäsenen immuniteetista. Hän, he eivät oikeusasiavaliokunnassa hyväksynyt tätä ehdotusta. Kolejnym punktem porządku obrad. Seuraava kohta esityslistalla on yhteiskeskustelu useistakin mietinnöistä, jotka koskevat vastuuvapautta 2008. Vastuuvapautta 2009 Euroopan yleinen talousarvio, miet, Vakuusavi Liberatskin mietintö, sitten on mietintö Ines Ajala Senderiltä Euroopan kehitysrahaston vastuuvapaudesta. Bart Vesin mietintö, vastuuvapaus 2008, yleinen talousarvio, osasto 1, pääluokka 1, Euroopan parlamentti. Sitten on tässä Chaneskin mietintö, vastuuvapaus 2008, yleinen talousarvio, neuvosto, tuom, tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavalvotuutettu. Sitten verran Mattilta 26 mietintöä, en lue niiden nimiä, 26 mietinnöstä. Ne ovat teillä asiakirjoissanne, joten en lue niitä enää. 26 mietintöä kollega Veronika Matjöltä. Näin haluaisin aloittaa keskustelun. Ensimmäisenä puhuvat esittelijät. Ensinnäkin kollega Jens Geiger. Työjärjestyspuheenvuoro. Puhemies, huomaan, että Tintarin ei ole parlamentissa nyt paikalla tarvitsemme heidän kantaansa? saammeko selityksen poissaololle. Huomaan myös, että neuvoston penkkirivi on tyhjä. Kuitenkin meillä neuvoston vastuuva